Bene. Ci siamo tutti. E- no niin, komission jäsenkin on palannut, eli jatkamme keskustelua. Eli kolmas keskustelu, ihmisoikeusrikkomukset ja oikeusvaltion periaatteiden loukkaukset työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti. Eli esityslistalla on seuraavaksi Malesia. Ensin päätösasemaesityksen laatijat. Ensin Korrao, yksi minuutti. Presidente. Kiitoksia, puhemies. Vapakauppasopimukset